Dear colleagues. Hyvät kollegat, 9.10 on aika aloittaa. Inta, Deve and Meillä on yhteinen Inta, Deven ja Envin keskustelu yhdessä komission kanssa liittyen FLEGT-toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon, eli metsälainsäädännön noudattamiseen, metsähallintoon ja puukauppaan. Me Saamme ensin alustuksen varapuheenjohtajalta DEVE-valiokunnasta Enrique Guerrero. Olepa hyvä. Good morning everyone. Buenos días a todos. Dia... Hyvää huomenta kaikki. Aurinkoinen päivä Brysselissä. Vaikuttaa ihan kuin olisi Italia tai Espanja ulkona kuin Belgia. Ja siksi tämä varsinainen uhraus olla täällä aamu, aamusta alkaen. Mutta vaivan väärti kuitenkin tämäkin uhraus, koska me täällä pyrimme puolustamaan ei pelkästään ympäristöä ja sen säilyttämistä, vaan myös elinoloja niiden ihmisten parissa, jotka eri puolilla maailmaa jotenkin saavat elantonsa nimenomaan metsän hoidosta, puun hakkuusta ja puun käytöstä. Haluaisin myös esittää pahoitteluni valiokunnan puheenjohtajan puolesta, Linda McCavenin puolestaan. Kun nyt britti hänkin on, niin ehkä se ihan riittävästi selittää sen, miksi hän ei nyt päivän aikana voi olla meidän parissamme. Kiitän kuitenkin siitä, että saimme tällaisen tilaisuuden ja että minäkin sain esittää muutaman sanan tästä erittäin tärkeästä aiheesta – Huolimatta siitä, että jo me olemme kansainvälisellä tasolla pitkään ponnistelleet myös Euroopan unionissa, varsinkin toimintasuunnitelman, lainsäädännön ja puukaupan avulla. Englanniksihan tämä on aika hankalasti lausuttava lyhenne FLEGT tai FLEGT siis, jos nyt espanjaksi sen äännän. Tämä liittyy puutavara-asetukseenkin, joka on ollut vuodessa, vuodesta 2013 ollut voimassa. Kun ajatellaan kansainvälistä puoltakin, niin me olemme jotenkin pystyneet asettamaan reunaehtoja laittomalle puuhakkuulle ja puukaupalle. Ei se kyllä ole estänyt sitä, että laiton, laittomia hakkuita ja laitonta kauppaa edelleen harjoitetaan ainakin joissakin suhdanteissa, joskus se on kasvamaan päinkin. Ja totta kai on aivan loogista, että ei ole kyse pelkästään ympäristöstä, vaan tämä vaikuttaa myös niiden väestön osien elinoloihin, jotka elävät metsästä. DEVE-valiokunta, johon minä siis tietysti kuulun, on kiinnittänyt huomiota assosiaatiosopimuksiin, joita on vapaaehtoisesti tehty Euroopan unionin ja joiden tuottajamaiden kanssa Afrikasta, Aasiasta ja Latinalaisesta Amerikasta. Siellä on myös myönteisiä kannustimia tarjolla. Pyrimme myös auttamaan, jotta voitaisiin torjua korruptiota, oikeusvaltion vahvistamista autetaan ja joissakin sortuneissa valtioissa – Tätä myös harjoitetaan, koska sielläkin harjoitetaan laitonta puukauppaa. Mitä sopimuksia sitten saadaankin tai mitä on jo saatu, antavat tietenkin uutta puhtia myös uudistuksille, joita on tehty noissa maissa. Niiden sopimusten soveltaminen ja täytäntöönpano ovat ehkä kuitenkin jääneet toteuttamatta tai ainakin puutteellisesti. Siksi tarvitaan poliittista tukea. Ja usein kun nyt ei ole hallintoakaan olemassa monessakaan maissa, eikä oikein ole valmiuksia myöskään soveltaa näitä apu-tukia ja toteuttaa tavoitteita. Totta kai hyviäkin uutisia on joistakin maista tarjolla, varsinkin Indonesiasta. Siellä on pystytty lisäämään laittomien puuhakkuiden valvontaan. Hiljattain tilintarkastustuomioistuin toimitti meille myös erityiskertomuksen. Siinä on otettu esille jotakin puutteita näiden sopimusten täytäntöönpanossa ja tukien soveltamisessa, kun unioni niitä on antanut. Tilintarkastustuomioistuin on pyytänyt, että Euroopan komissiokin laatisi työsuunnitelman, joka olisi asianmukaisempi selkeimmin tavoittein keskipitkällä pitkällä aikavälillä, niin ikään tarvitaan oma talousarvio. Me kehitysyhteisövaliokunnassa uskomme, että todellakin pitäisi tarjota lisävaroja. Meidän pitäisi myös valvoa johdonmukaisemmin näiden varojen käyttöä kun niitä pyritään käyttämään tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä päiväinen kokous, jossa on kolme eri valiokuntaa, onkin loistava tilaisuus, että me voisimme vaihtaa ajatuksia siitä, miten ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen esittämät huolet. Miten esimerkiksi arvioimme flektoimintasuunnitelmaa ja mitä ehkä tarvetta on tarkistaa lainsäädäntöä, jota meillä nyt on Euroopan unionissa puun tiimoilta. Toista vielä, tähän liittyy monenlaisia näkökohtia. Tähän liittyy poliittinen vakaus monissa maissa. Tähän liittyy myös näkökohtia ympäristöön ja sen suojelun kannalta. Mutta ehkä mikä tässä kaikkein tärkeintä kuitenkin on, on se, että me suojelemme niitä väestönosia, jotka elävät tuottaja ja viejä alueilla. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ja nyt anna puheenvuoron Intavaliokunnan puheenjohtajalle. Voimme kuulla näin myös tämän toisen valiokunnan näkemyksiä, jotka ovat mukana kokouksessa. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Arvopohjainen kauppastrategia on asia, jossa kuvan tulee mukaan myöskin puu- ja kestävä pohjainen metsänhoito. Ja näin ollen mekin pidämme varsin tärkeänä sitä, että tilannetta parannetaan äsken esitetyllä tavalla nyt 12 vuotta sen jälkeen, kun flektoimintasuunnitelma astui voimaan, on valiteltavaa, että eh, lisenssijärjestelmää ei ole. Ja todellakin toivon ja uskon, että nyt ensimmäinen alkaa olla jo eh, lähellä. Tietysti tämä riippuu myös Indonesian eh, suunnitelmista ja uskoisin, että tämä kuitenkin tulee olemaan ensimmäinen askel oikeaan suuntaan. Mutta tärkeää on, että tarkastelemme eh, globaalia arvoketjua eri sektoreilla. Muuten ei voida taata sitä, että ympäristöehdot ja toisaalta eh, paikallisten ihmisten tilanne todellakin paranee. Eilen eh, konfliktimineraali esitys hyväksyttiin ja se menee samaan suuntaan. Eli katsotaan näitä toimintaehtoja ketjun alkupäässä ja sitten käydään läpi koko ketju ihan loppuun saakka. Tämän tyyppistä lähestymistapaa tarvitaan ja sitä tulee kehittää aina kun lainsäädäntöhankkeista puhutaan. Kiitos. Thank you, Ima. Kiitoksia kovasti. Näin voimme aloittaa alustukset. Puheenvuoron saa ensin Rouva Lorenzo. Devko pääosastolta, olkaa hyvä. Thank you very much. If we... Kiitos. Jos voisitte laittaa esityksen näkyviin. On the screen? It's not on the screen. Okay, good morning. No niin, hyvää huomenta. Ja kiitos siitä, että meillä on tämä yhteinen kokous, uskoakseni on, se on hyvin ajankohtaista ja on hyvä tilaisuus keskustella ja vastakin tietysti näin kysymyksiin, jotka liittyvät tähän toimintastelmaan. Muutama kalvo johtannoksi, niin että muistutetaan kaikkia siitä, mistä FLECT toimintasuunnitelmassa on kysymys ja missä me olemme nyt tämän arvioinnin pohjalta – koska toimintasuunnitelma siis hyväksyttiin vuonna 2003. Siinä pyrittiin tai torjumaan laitonta punkaatoa ja liittyvää kauppaa. Ja sitä seuraa kaksi pääosastoa. Ja varat tulevat siitä, että siinä on mukana myöskin Euroopan unionin jäsenvaltioita ja kumppanimaita. Siinä on mukana, sillä on se siis kaksinkertainen tavoite, hallinnallinen tavoite, se on kaupan sopimus, mutta sillä on myös tällainen hallinnollinen tavoite. Ja nämä ovat sen vahvuuksia, mutta jotka myöskin heikkouksia, jotka johtuvat sitten tästä kaksinkertaisesta tavoitteesta. Se on hyvin mutkikas, innovatiivinen väline, se ei ole perinteinen kehitysohjelma. Se on mutkikas paketti, jossa on politiikka- ja säätelytoimenpiteitä, jolla on seitsemän toiminnan aluetta. Ja ne kattavat hallinnon, yksityissektorin osallistumisen, rahoitukset, investoinnit ja myöskin EUn lainsäädännön. Nämä ovat pääosat, mutta myöskin pääsaavutukset, jotka tällä toimintaohjelmalla on. Ja kuten me mainittiin alussa, siis vapaaehtoiset kumppanussopimukset, VPAt 2005, niiden osalta hyväksyttiin säädös, ja ne ovat antaneet komissiolle valtuuden neuvotella kahdenvälisiä kauppasopimuksia, joten nämä VPAt, jotka tähän asti ovat olleet ydin tätä toimintaohjelmaa, siis mahdollistavat sen, että kumppanimaat voivat tuoda puutuotteita EU-hun samaan aikaan kun EU on valmis antamaan automaattisen pääsyn EU-markkinoille sellaisille puutuotteille, joidenka, joilla on todistetusti laillinen tausta. Ja tämä johtaa parempaan hallintoon ja avoimuuteen ja vastuullisuuteen, sosialismin osallistumiseen <clears throat> kumppanuusmaissa. Sitten tämä toinen pilari, joka täällä on mainittu, se, siitä puhuu kollegani ympäristöosastolta hiukan laajemmin. Now, the evaluation of the Flag Action Plan... Niin, arviointi on tapahtunut 11 vuoden toimenpanon jälkeen. Ja siinä ei ole sinänsä oikeudellista, siinä ei ollut oikeudellista velvoitetta, mutta meistä tuntuu siltä, että ajatellen muutoksia, jotka tapahtunut kontekstissa, oli välttämätöntä arvioida ohjelman toimintaa. Tässä on arvioitu kaikki seitsemän toiminnan aluetta. Se on voimakkaasti yhteydessä tilintarkastustuomioistuimen tilinkastukseen ja sitä koordinoidaan erityisellä EUn puuasetuksen, puutavara-asetuksen sisältämällä määräyksellä. Ja tässä arviointiraportti on tullut julki nyt toukokuussa ja me, me palaamme meillä on valmistelussa myöskin tällaista eh, henkilöskunnalle tarkoitettua työasiakirjaa, mutta olemme siis palaamaan tämän asiaan uudestaan vielä. Kun sanottu, arviointi kärsi siitä, että on ollut rajoituksia tiedoissa, tiedojen keruussa, joita on tehty, kerätty sekä kaupasta, mutta ennen kaikkea hallinnollisista saavutuksista. Siis metodologia ja tulokset, tämä on, on sitten riippumaton arviointi, Siinä se liittyy tähän paremman säätelyn pakettiin. Siihen ryhdyttiin ohjauskomitean johdolla, jota on jo sankana komissio ja jäsenvaltioita. Ja ennen kuin katson jotakin vahvuuksia ja heikkouksia, joita tässä arvioinnissa nousi esille, saanen todeta, että tämä on ollut tällaista vastamäkeen menoa koko ajan, koska kaikki ovat sanoneet Flektistä juuri sitä, mitä kuulimme ennen kuin käynnistin tämän esityksen, eli että 13 vuoden jälkeen ei ole näitä lupia, mutta haluaisinkin korostaa tämän päivän yleisölle, että tämä FLEGT on ollut hyvin mutkikas väline. Ja pähkinänkuoressa, mitä siitä voitaisiin todeta, on, on se, mitä voidaan mitata, jotka ovat siis nämä luvat, mikä on kaikkein helpoin osa sitä, sitä ei ole saavutettu. Mutta todellisia saavutuksia kuitenkin ennen kaikkea metsien hallinnassa kumppanimaissa, sitä ei ole mitattu. On saavutuksia, mutta me emme pysty puhumaan niistä. Mitä tulee sitten tähän äh, arviointiin, konsultin tekemään raporttiin, siinä puhutaan päävahvuuksista, joita Flektillä on, kuten mainitsin aiemmin. Se on innovatiivinen väline, se pysyy erittäin merkittävänä, se saa tukea yksityissektorilta, kansalaisyhteiskunnalta, kaikilta sidosryhmiltä, jotka ovat olleet mukana prosessissa – Se on ollut kustannustehokas ja se on ollut sellainen, että se on ollut hyvä osuus sekä kustannuksia että hyötyjä. Ja se on ollut todellakin ohjelma, joka on antanut EUn lisäarvoa, ajatellen sekä vaikutusta markkinoilla että myöskin politiikan alueella. Sillä on vaikuttu muutoksiin hallinnassa ja se on hyödyttänyt siinä mielessä, että on voitu koordinoida toimintaa jäsenvaltioiden kanssa. Mitä tulee näihin menestyksiin, joita meillä on 15 maan kanssa, kuusi VPAta on sellaisia, että ne pannaan toimeen. Ne on siis allekirjoitettu, nyt niiden täytyy vain edetä kohti lupia. Ja sitten yhdeksän, josta ollaan neuvottelemassa. Me toivomme, siis että Flektin elämä, se siltä on meidän suurin menestyksemme, josta me odottamme, että näitä, sieltä tulisi puutavara, joka on lisensoitu tämän puitteissa ennen vuotta 2016, vuoden 2016 loppua. Meillä on menestyksiä myöskin EUTRn, eli puutavarastuksen puitteissa. Tästä kollega tulee puhumaan. Siinä on ollut menestystä. Ajattelen julkista hankintaa, niin julkisiin hankintoihin liittyvää politiikkaa ja puutavaraa tässä yhteydessä. Sillä on ollut selkeä vaikutus markkinoihin. Ja hyvin tärkeää kansainvälisesti katsottuna on ollut tällainen vaikutus, jossa muut kuluttajamaat, kuten Japani, Australia, ovat alkaneet ryhtymään toimiin laitonta punkaatoa vastaan. Olemme kehittäneet myöskin kahdenvälistä vuoropuhelua Kiinan kanssa, joka on muuttunut tärkeimmäksi markkina-alueeksi. Me odotamme enemmän julkisten hankintojen politiikkojen kehittymistä uusissa maissa, ja tämä on vaikuttanut tietysti kotimarkkinoihin, jotka useimmissa maissa ovat kuitenkin tärkein osa markkinoita. Sitten tärkeimpiä ongelmia, jotka on nähty arviossa, on jälleen kerran lyhyesti mainittut suunnittelu ja koordinointi ja puutteet niissä. Tämä liittyy siihen, että komission ja jäsenvaltioiden toiminta on ollut sellaista, että se on johtanut tähän. Nämä VPA ovat olleet äärimmäisen mutkikas väline, ne ovat vaatineet paljon resursseja ja on ollut hyvin, hyvin vaihtelevaa poliittista sitoutumista kumppanimaissa, kun he ovat, ymmärtäneet, kun he ovat ymmärtäneet, miten pitkälle vieviä, miten vaikutteisia monet näistä lainsäädännöllisistä muutoksista ovat, jotka liittyvät nimenomaan hallintaan. On myös alueita, toiminnan alueita, näistä seitsemästä toiminta-alueesta, jotka liittyvät tähän FLECT toimintaohjelmaan, jota ei riittävästi ole käsitelty. Mukaan luettuna kaikki rahoitukselliset ja investoinnit ja puutavara, joka on kiistanalaista. Ja mitä sitten on viime vuosikymmenellä tapahtunut, on se, että ympäristö on muuttunut dramaattisesti ja metsien katoamisen ajat edistäjät ovat muuttuneet, niin nyt, nyt on muita tekijöitä, jotka ovat sen takana. Ja, ja tärkeää on myöskin se, mikä on EUn asema globaalisilla, maailmanlaajuisilla puutavaramarkkinoilla. Tässä raportissa on siitä, että pitäisi räätälöidä toimet maantieteellisesti ja temaattisesti, jotta tehokkuutta lisättäisiin, vahvistaa suunnittelua, jotta voidaan varmistaa tehokkuus, eh, puuttua metsien katoamiseen ja sen eh, tärkeimpiin, tärkeimpiin siihen vaikuttaviin tekijöihin. Tämä liittyy laajempaan keskusteluun siitä, mikä ovat meidän politiikkaamme metsien katoamista vastaan, mitä tällaisen politiikan tulisi näyttää. Ja tietysti yhteistyö ilmastonmuutosaloitteiden kanssa, jotta voidaan vahvistaa johtomukaisuutta ja täydentävyyttä, joka meidän toimillamme on. henkilökunnan työasiakirja, joka vielä ei ole ilmestynyt ja jota odotetaan kesäkuun loppuun mennessä. Ei ole asiakirja, joka tarkastelisi näkymiä eteenpäin. Se katsoo arviointia. Ja se pyrkii vetämään yhteen asioita. Me, me, meitä odotetaan, että tulisimme nyt estämään uut, uusia politiikkoja – ennen kuin on sisäisesti pohdittu asioita. Pääviesti, joka meillä tällä hetkellä on Flektin osalta, että se vastaa tarkoitustaan, että siinä on hyvä kustannushyötyanalyysi analyysi ja me teemme työtä tarttuaksemme epäjohdonmukaisuuksiin ja puutteisiin suunnittelussa, seurannassa ja koordinoinnissa. Seuraava vaihe on, kuten sanoin, että hyväksytään tämä työasiakirja ja meidän pitää aloittaa se, että laimilti odotamme neuvostojohtopäätöksiä. siis tämä on vielä alkuvainen puheenjohtajakauden aikana, kenties tämä on nyt sitten prosessin alku, joka johtaa parlamentin päätöslauselmaan. Meidän pitää aloittaa laajempi kuuleminen niin, että voimme katsoa eri vaihtoehtoja, joissa puututaan metsien häviämisen eri tärkeimpiin tekijöihin. Thank you very much. Now... Kiitoksia kovasti. Nyt voimme kuunnella herra Hänliä ympäristöpääosastolta. Vähän erilaisia näkökohtia samaisesta flektoimintasuunnitelmasta. Olkaa hyvä. Good morning. Huomenta arvon jäsenet ja kiitos mahdollisuudesta olla täällä. Ja DEFCON kollegan puheenvuoron jälkeen nyt ehkä eh, kannattaa todeta, että teitä ei varmasti tässä tarvitse vakuuttaa millään lailla siitä, kuinka monimutkainen tämä aihealue on ja minkä tyyppisistä siirtymistä tässä on kyse. Monissa maissahan poliittinen tilanne on varsin monimutkainen. Indonesia mainittiin. Se on federalistinen valtio, jonka eri osissa näkemykset ovat hyvin erilaisia ja näiden palasten yhdistäminen ei ole helppo asia. Kuitenkin asiassa on hyvin edistytty Indonesian suhteen, mutta ei tämä helppoa ole ollut. Vielä puoli vuotta sitten vaikutti siltä, että eh, kaikki on pysähtyneessä tilanteessa, koska kauppaministeri esitti eh, muutoksia Eh, tähän huonekaluja käyttävään eh, puuteollisuuteen. Ja kymmenellisen päivää sitten delegoitu säädös saatiin läpi, jolla nämä eh, lisenssit täytäntöön pantaisiin Indonesian osalta. Ja nyt tämä asia toivottavasti hoituu ilman vastustusta täällä. Ja jos näin on, niin saadaan asia täytäntöön pantua ja voimaan astumaan elokuun puolen välin puitteilla ja sitten kolme kuukautta on jäsenmailla aikaa omat hallinnolliset rakenteensa hoitaa kuntoon. Jos kaikki menee hyvin, niin vielä ennen vuoden loppua ensimmäinen eh, lisenssi saadaan näin EUn eh, e suuntaan voimaan. Ja tämä on tärkeä askel ja toivottavasti kaikki hyöty, jonka tästä Indonesia sitten saa järjestelmän käyttöönoton jälkeen, eh, antaa sille huomattavaa etua ja tämä toivottavasti sitten houkuttelee muitakin maita toimimaan samoin. Toivottavasti todellakin eh, tällä on tällainen katalysoiva vaikutus, kun ajatellaan jatkoa muualla. Sitten kun tarkastellaan puutavara-asetusta. Nostan esiin kolme seikkaa. Ensinnäkin tärkeimmät tavoitteet ja tarkastelemme myöskin tarkistusta ja sitten hieman täytäntöönpanoa. panoa. On erittäin tärkeää, että eh, varovaisuusperiaatteen pohjalta toimijat toimivat, eli ostaessaan puutavaraa, joka saatetaan EU-markkinoille, on pidettävä huoli siitä, että lähteet ovat laillisia tämä ei ole mikään absoluuttinen järjestelmä, sitä ei eh, maahantulovaiheessa valvota. Kyseessä on velvoite, joka liittyy toimijoihin ja jäsenmaiden tulee sitten toteuttaa valvontatoimet. Ja sitten on olemassa kielto saattaa markkinoille laitonta puutavaraa ja asetuksessa on myöskin sanktioita tällaisesta toiminnasta. Jos eh, tarkistuksessa vastaavat jäsenmaiden tahot huomaavat, että tätä sääntöä ei ole noudatettu. Ja on erittäin tärkeää, että jäljitettävyys mahdollistuu. Ja tämä on uusi toimintatapa, ja todellakin viiveitä on ollut. On erittäin tärkeää, että jäsenmaat eh, eh, ryhtyvät uuden tyyppisen hallinnollisiin toimintatapoihin ja menettelyihin. Kuussakin jäsenmaassa oli nimettävä myöskin vastaava viranomainen ja toisaalta sitten erilaiset eh, sakkomenettelyt ja niiden määrittelyt ja miten tarkistetaan eh, toimijat. Tässä lähdetään liikkeelle riskipohjaisesta lähestymistavasta. Ja niin kuin jo totesin, mitään eh, maahantulovaiheen eh, tarkastusta eli tulitarkastusta ei kuitenkaan toteuteta. Ja komissio sitten valvoo tätä kaikkea ja edistää myöskin yhteistyötä ja pitää huolen siitä, ja pyrkii siihen, että täytäntöönpano hoituu hyvin jäsenmaissa. Sitten kun puhutaan asetuksen tarkistuksesta, tästä on raporttikin laadittu, joka pohjautuu siihen palautteeseen, jota saatiin julkisen kuulemistilaisuuden kautta ja myöskin niiden yhteyksien kautta, joita meillä on eri sidosryhmiin ollut. Raporttimme tärkeimmät elementit ovat seuraavat. Katsomme, että asetus voi olla tehokas väline taistelussa laitonta katoa vastaan. Ja monet sidosryhmät tunnustavat tämän seikan ja pitävät asetusta sellaisena, että se tuo huomattavaa lisäarvoa kansainvälisissä ponnistuksissa. Toisaalta on havaittu se, että lisäponnisteluja jäsenmaatasolla ja yksityisellä sektorilla tarvitaan, jos halutaan todellakin asetuksen kunnollisen soveltamiseen päästä. On todettu, että varsin monissa jäsenmaissa toimivaltaiset viranomaiset eivät olleet saaneet käyttöönsä riittäviä resursseja täytäntöpanon liittyen jäsenmaissa, kuten tiedämme, valvotaan sitä, miten julkisia varoja käytetään. Ja näin ollen on varsin hankalaa esittää uusia velvoitteita ja vaatia eh, sitä, että lisäresursseja tarvittaisiin. Mutta asteittain kuitenkin on edistytty. EU-toimijat ovat ymmärtäneet, että jotain on tehtävä, jos halutaan taata laillinen toiminta. Raportista käy myöskin ilmi se, että lisätoimia tarvitaan, mitä tulee toimivaltaisiin viranomaisiin ja raattoreihin, jos halutaan todellisia vaikuttimia saada aikaan. Sitten komission roolista. Komissio edistää yhteistyötä ja pitää huolen siitä, että täytäntöönpano toteutuu kunnolla jäsenmaissa. Myös viestintäkampanjoita olemme järjestäneet. Niitä on suunnattu suurelle yleisölle ja myöskin näille toimijoille. Ja on törmätty siihen ongelmaan, että myös muualta päin maailmaa on käännetty katseet tätä asetusta kohden. Esimerkiksi Australia ja Sveitsi haluavat samansuuntaista lainsäädäntöä. Jotkut nousevista talouksista menettelevät näin myöskin. Ja, ja seitsemän kokouksessa Japanissa viime kuussa komissionisen Vella rohkaisikin sellaisiin päätelmiin, joissa todettiin, että olisi syytä, että muutkin maat toimisivat tämän saman periaatteen pohjalta. Puutavara-asetus toivottavasti eh, luo kannustimia eh, maille, jotka kehittävät eh, näitä järjestelyjä lisenssien suuntaan. Kunhan Indonesia on käyttöön ottanut menettelyn EU-tuojat eivät Indonesian tuotteiden osalta enää sovella puutavara-asetusta. Lisenssit riittävät, ne ovat riittävä tae sille, että tietyt vaatimukset todellakin täyttyvät, mitä tulee puutavaran laillisen alkuperän. Ja kysymys, joka on noussut esiin tässä tarkistushankkeessa, liittyy siihen, Onko tuo puutavara-asetus sellainen, että se on eh, tuotteiden osalta riittävän laaja-alainen soveltamisalansa osalta? Esimerkiksi taulukko on otettu mukaan, mutta Eli että pöydät on mukana, mutta tuoleja en, se on ehkä ongelma. Eli kannattaisi tarkastella tätä tuoteluetteloa ja soveltamisalaa sen suhteen hieman vielä. ja jatkamme asiantuntijaryhmän parissa ja myöskin komiteassa asian tarkastelua. Ja on tärkeää, että jäsenmaat vaihtavat kokemuksia keskenään ja ovat todellakin yhteyksissä toisiinsa ja kertovat parhaista käytänteistä toisilleen. Tämä on tällainen ikään kuin pehmeä puoli tässä lähestymistavassa. Mutta sitten tämä tiukempi puoli liittyy täytäntöönpanoon. Jos katsotaan vuotta 2014, niin tuolloin 18 jäsenmaata oli sellaisessa tilanteessa, että vastaavuuskysymysten osalta eh, parannusta tarvittiin. Ja sitten viime vuoden kesäkuussa eh, näitä maita oli enää neljä. Vuoropuhelu näiden maiden kanssa jatkuu edelleen. No, nyt sitten on ryhdytty toimiin näiden neljän maan osalta. Eh, rikkomusmenettelyihin on menty ja toivottavasti ja lupavalta näyttää esimerkiksi Espanjan osalta. Siellä on tehty päätös, että eh, kyseessä ei olisi vain yksi vastaava taho maata kohden, vaan aina aluehallintoa kohden. No, tämä hankaloittaa ehkä eh, tilannetta käytännössä, mutta vastaa kuitenkin maan muita poliittisia rakenteita paremmin ja jäämme odottelemaan tästä vielä lähempää tietoa vielä ennen kuin loppua. Eli kaiken kaikkiaan olemme melko lailla myönteisellä kannalla, vaikka tehtävää vielä jäljelle jääkin. Ja tämä pehmeä lähestymistapa, se on huomioitu, eli tuen antaminen, ohjeiden antaminen, mutta nyt sitten on menty tällaiseen vähän tiukempaankin eh, suhtautumiseen. Ja se näyttää tuovan tuloksia niiden maiden osalta, jotka ovat olleet tässä vähän jälkijunassa. Ja olemme myöskin yhteydessä eri tahoihin, yhteiskunnallisiin tahoihin. Ja näyttää siltä, että edistystä tapahtuu. Itse pitäisin hyvänä sitä, että varsin monessa jäsenmaassa on nyt otettu käyttöön hyviä tarkastusjärjestelmiä. Ja yksi negatiivinen indikaattori liittyy siihen, että tuomistuin käsittelyt silloin, kun epäilyksen on ollut todellakin tuomioistuinkäsittelyyn on menty. Ja vuotuissa vuoropuhelussa Kiinan kanssa oltiin yhteydessä juuri näiden maiden kollegoihin ja toivottiin, että vietäisiin viesti eteenpäin Kiinan suuntaan, että näin todellakin tullaan toimimaan. Eli jos ei tue eh, taloudellisia kumppaneitaan EU-ssa siten, että tiedot ovat paikkansa pitäviä. Tämä saattaa todellakin eh, aiheuttaa riskiä tuleville kauppasuhteille. Tässä kaikki, mitä asian tiimoilta olin ajatellut sanoa. Kiitos. Kiitos komissiolle. Näistä selvityksistä nyt voimme käynnistää keskustelun. Herra Jadot. Merci. Euh. Kiitos puheenjohtaja. Minulla oli tilaisuus olla esittelijänä Intassa erinäisissä vapaaehtoisissa kumppanuussopimuksessa Flektin tiimoilta. Me kävimme varsinkin keskustelun, aika perinpohjaisen keskustelun ja vilkkaan keskustelun. Oliko se vuonna 2014 ihan viime kauden loppumetreillä telekorista säädöksistä Indonesian kohdalla? Totta kai keskustelu oli tärkeä ja vähän jännitteinenkin – vielä muutama vuosi sitten kaikki arvioinnit osoittivat, että suuri osa puutavaraa tuonnista oli laitonta ja ei ollut oikein rakenteita. Indonesian hallitus kiistatta on paljon kyllä tehnyt. Totta kai on kyse vähän maineistakin, siitä varmasti on kyse, mutta ihan selvästi on myös tahtoa tervehdyttää puolaa siellä. Ja tämä oikeastaan liittyy ylipäätään Fliktin filosofiaan ja sen merkitykseen. Vihrityryhmä on aina tukenut tätä mekanismia aivan alusta lukien, koska totta kai se on väline saadaksemme kaupan rehellisemmäksi, tasapuolisemmaksi, mutta totta kai se on myös väline. Ja kuten komissiokin täällä totesi, jolla voidaan suojella metsiä. Vaikka suuri osa metsäkadosta tai leijonan osa metsäkadosta tulee siitä, että metsämaat muuttuvat maatalousmaiksi. Mutta totta kai tähän liittyy demokratisoinninkin osio niissä yhteiskunnissa, missä FLECT-prosessi on käynnistetty. Demokratia totta kai liittyy vaaleihin, näkyy, siihen liittyy oikeusvaltioperiaate, mutta demokratia rakentuu myös niin, että kaikki toimijat saadaan mukaan. Tämä koskee varsinkin kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Siis koko tuotantoketju huomioiden silloin, kun on kyse hyödyntämisketjuista, varsinkin luonnonvaroissa. Ja siihen usein liittyy järjestäytynyttä korruptiota ainakin jossain osaa ketjua. Siksi meille tämä on ollut erittäin tärkeä tekijä. Suurimmassa osassa maita, joissa on vapaaehtoisia kumppanussopimuksia, kansalaisjärjestöt ovat olleet todella onnellisia ja tyytyväisiä tästä prosessista, että pääsevät mukaan. Me olemme tietenkin nähneet, että siinä on vaikeuksia ollut, kun Flekton on jo tovin ollut olemassa. Lupia ei ole ollut. Ja nyt on huomattu arvioinnista, että se koskee oikeastaan kaikkia. Että tämä koneisto ei tuotakaan lupia, vaikka siihen se on tarkoitettu, ja joka on tavallaan sen olemassaolon merkitys. Meillä on oikeastaan loppujen lopuksi sellainen vaikutelma, että me, me tarvitsemme tuloksia, mutta vaarana on aina tietenkin se, että saadaan vähän liian nopeasti tuloksia aikaan. Ja totta kai meidän yhteinen vastuu on siinä, että jos ensimmäiset luvat eh, eivät ehkä olekaan ihan niin selkeitä, kun ajatellaan Euroopan markkinoille tulevan puun laillista alkuperää, niin ainakin siellä sitten ikään kuin kaikki pantaisiin kyseenalaiseksi. Minun ryhmäni on totta kai sen puolesta, että tätä kehitetään, kun olemme jo nähneet, kuinka paljon kehitystä on saatu aika Indonesian kanssa. Mutta täytyy olla hyvin valppaana, että nämä ensimmäiset luvat eivät ikään kuin tahriinnu minkälaisella laittomuudella tai metsäkadolla tai mitä hankaluuksia on siinä, että ei ole välttämättä kovin riippumattomia luotettavia valvontamekanismeja, tarvitaan läpinäkyvyysmekanismeja. Tiedämme, kuinka paljon on pyritty estelemään tätä maailmalla, Indonesiassakin. Siksi minun mielestäni on hyvä, että meillä on tällainen halukkuus kumppanuuteen eri valiokuntien kesken täällä parlamentissa, mutta myös komission kanssa, että meillä on hyvin täsmällisesti määritelty kumppanuus niin, että voidaan taata, että kun ensimmäiset luvat myönnetään, ne ovat sitten virheettömiä. Ja että todellakin ne palvelisivat esimerkkinä muille maille, eikä niin, että se on esimerkki siitä, että se sitten tuhoaa koko mekanismin. Thank you, Emma. Kiitoksia kovasti ja Rova Müller. Ja, niin, puheenjohtaja, mekin pidämme tätä komission kertomusta hyvänä ennen kaikkea sen johtopäätöksiä. Siis se, että EUn puutavarastuksen muutos oli välttämätön. Eurooppalaiset järjestelmät, jotka liittyvät metsänhallintoon, ovat historiallisia ja ovat hyvin erilaisia ja valvonta eri jäsenvaltioissa ei välttämättä aina ole vertailu, keskenään vertailukelpoista, joten ei voida odottaa, että toimenpano täällä tapahtuisi kaikkialla samalla nopeudella. Ja asetuksen avaaminen meidän mielestämme olisi aivan liian varhaista. Te kuitenkin puhuitte myös heikoista kohdista, ja noihin heikkouksiin täytyy puuttua ja jäsenvaltioiden sisälläkin täytyy vielä intensiivisemmin käsitellä asiaa niin, että on enemmän valmiutta, enemmän tietoa, jota voidaan antaa markkinatoimijoille ja todellakin huolehditaan tasapainosta niin, että ei luoda lisää byrokraattisia esteitä. Mitä tulee tähän liitteeseen, sitä, sitä voitaisiin avata, siitä voitaisiin keskustella, näitä voisimme kuvitella, mutta tavoitteena olisi tai pitäisi olla sen, että ajatellen näitä erilaisia alueita, joilta tuodaan puutavaraa, silloin on saatava yhtäläiset toimintamahdollisuudet myöskin meidän eh, eurooppalaisille kestävällä tavalla toimiville metsäalan yrityksillemme. Me tiedämme, että Euroopassa meidän omat metsävaramme ovat käytössä vain 65 prosenttisesti ja että on valtaisia resursseja. Voisin kuvitella, että voi, voi, pitäisi pohtia sitä, että miten miksi tuotteet, kuten korkki, johon, joka ei tällä hetkellä kuulu tähän asetuksen piirillä, tuodaan, myös otettaisiin huomioon. Se voisi olla yksi lähestymistapa, joka minusta olisi tärkeä, mutta muuten toivon, että me pääsemme eteenpäin suurin harppauksin ja saamme toimittua valta tehokkaasti tätä laitonta puutavarantuontia vastaan. Thank you. Kiitos. Herra Fjellnär. Thank you very much. Kiitos. Parlamentin jäsenenä on vähän kuin eh, kultakala helposti unohtuu, mitä on tullut tehtyä aikaisemmin, vaikka muistakin hyvää, mitä nyt on tekeillä varjoesittelijänä puutavara-asetuksen yhteydessä parlamentissa, mutta siitäkin on muutama vuosi nyt vierähtänyt. Eli pahoittelut tässä vaiheessa jo, jos jotain yksityiskohtia on minulta asiaan liittyen unohtan, unohtunut. Mutta on hyvä, että täytäntöönpanosta nyt keskustellaan. Ja esittäisin yhden kysymyksen ja sitten kytkisin siihen hieman laajemman kysymyksen vielä Puutavara-asetus, kuten tiedämme, sisältää myös eh, sanktiomenettelyt. Eh, siitä kovasti keskusteltiin, niin kuin aina kun sanktioista puhutaan neuvostossa, mutta ne nyt ovat siinä mukana. Ja kysyisin seuraavaa. Onko niitä joskus sovellettu ja käytetty? Onko eh, joku joutunut sakkoja maksamaan? Onko siis äh, äh, todettu, että tätä asetusta olisi joku joskus rikkonut ja sitten sanktiomenettelyyn olisi menty. Jos vastaus on tähän ei, niin sitä voi tulkita kahdella tavalla. Esimerkiksi sanoa, että täytäntöönpanoa ei ole hoidettu kunnolla ja vain sen vuoksi on tällaiseen tilanteeseen päädytty. Mutta asian voi tulkita toisinkin ja sekin kannattaa ainakin mielessä pitää kun tätä asiaa tarkastellaan ja soveltamisala-asiasta puhutaan. Ja tähän liittyen esittäisin kysymyksen komissiolle. Onkohan mahdollista, että tämä on ikään kuin kannustin juuri asetuksen täytäntöönpanoon liittyen? Eli on mm, huomioitava nämä hakkuumääräykset, puualamääräykset, kaikki, eh, ja paperi tulee tässä myöskin katetuksi. Jos ajatellaan vaikkapa paperitehdasta eh, Suomessa, ja Suomen on laajassa yhteydessä Venäjään, ja vaikka ajatella, että tässä olisi kaksi eri tuotantolinjaa eh, ajatellen kuituja, jotka on tähdätty Venäjän markkinoille ja sitten omille markkinoille. Ja jos halutaan tietyt takeet esittää, eh, esimerkiksi jos tarkastellaan pöytiä tässä, niin nämä ovat tässä laminaattipinnoitettuja kovalevy ilmeisesti, mutta sitten mitä materiaalia niissä lähemmin on käytetty. Tästähän on jo käyty keskustelua. Todettiin, että suuritetykset Ruotsissa esimerkiksi Ikeasta sanottiin, että kyllä homma hoituu, ei ongelmia. Ja varmasti juuri ikään tyyppinen yritys näin voikin tehdä, koska se on niin suuri mutta kysyisin, että onko mahdollista pienistä yrityksistä puhuttaessa sanoa, mistä puuaineksesta lastulevy on tehty. Ja varsin paljon uuden tyyppisiä metsätaloustuotteita tulee esimerkiksi se tietynlaista selluloosamuovia. Eli tällaisia yhdistelmätuotteita on aikaisempaa enemmän. Ja sitten on katsottava Eli tämä, nämä metsänhakkuu, jätteet esimerkiksi, eh, niillä on huomattavaa arvoa ja eh, nykyisellä ongelma on se, että niitä ei vielä hyödynnetä riittävän hyvin. Mutta sitten nämä eh, hakkujätteet, jos osataan, ja tai jos esitetään vaatimus, että niidenkin osalta pitää sanoa, mistä ne ovat lähtöisin, niin varmasti niiden käyttöaste alenee entisestään. Ja kysyisin komissiolta, mikä on komission kanta tähän asiaan. Eli ehkäpä ongelmana voi olla se, että ei tämä ole pelkästään resurssikysymys, vaan nimenomaan kysymys, joka liittyy siihen, että täytäntöönpano todellakin on niin hankala asia. Auta. Kiitos, Rova Hautala. Very much, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. There are many, uh... Kiitos, puheenjohtaja. On, on monia avoimuus- ja vastuvelvollisuusaloitteita, jotka liittyvät sellaisiin luonnonvaroihin, jotka eivät ole uusiutuvia, kuten ei, tämmöistä teollisuutta koskeva aloite on tärkeää ajatella näitä uusiutuvia luonnonvaroja ja katsoa, että niiden hallinta on kestävää ja avointa. Esimerkiksi tämän aamuna tämän Flektin arvioinnin ja puutavarastuksen arvioinnin jälkeen tämä on hyvin tärkeää koska, koska on hyvin, hyvin tehokkaampaa silloin, kun se perustuu siihen, mitä on saavutettu Flektin ja vapaaehtoisten kumppanuussopimuksien myötä ja ajatellen myöskin puutavarastosta ja myös sen myötä. Ja minusta tämä kaikki voisi nyt tapahtua jos on ymmärtänyt oikein. Siis tulee tällainen EUn toimintasuunnitelma, joka liittyy metsien häviämiseen, ja silloin voidaan todellakin saavuttaa jotakin viemällä asia seuraavalle tasolle. Ja meillä on se 203 kysymystä, jotka haluaisin esittää. Onko komissio suunnitelmassa tällaista klusteriomaista työskentelyä, koska koska ymmärrän, että tässä on epäjohdonmukaisuuksia tässä lainsäädännössä jotenkin se että komission pitäisi tehdä työtä enemmän johdonmukaisella tavalla. Ja minusta kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano, eli niin sanottu Agenda 2030, velvoittaa komission toimimaan näin. Sama myös parlamentissa. Meidän pitäisi tarkastella näitä kysymyksiä laajemmalta kannalta. Sitten toinen kysymys. Olemme kuulleet EUn putvarastuksen arvioinnista ja sen, että kenties on tarvetta laajentaa tuotteita, joita se kos- tuotteiden ala, joita se koskisi. Tämä voi olla pääjohtopäätöksiä, koska me saamme myöskin kuulla, että metsien osalta maankäytön muuttuminen on, on nimenomaan yksi tällaisia eh, metsävarojen hävittämisen pääsyitä ja laittoman metsän hakkuun syitä, eli no, pitäisi laajentaa, onko tämä tarkoitus tehdä. Ja to, sitten kolmanneksi saatamme kuulla, että yksityissektorin ei ole riittävästi mukana flektissä. Onko mahdollista, että jotenkin voitaisiin luoda välineitä niin, että olisi vapaaehtoisia tai sitovia mekanismeja yrityksille olla vastuullisia omasta tuoteketjustaan metsästä kuluttajalle? Voitaisiinko kenties tarkastella konfliktikaivannaissäädöstä, siis kyllä pelkästään konfliktien osalta asioiden hoitamisesta, vaan myöskin sen osalta, miten kestävä on tuoteketju metsätuotteiden osalta. Ja viimeinen kysymykseni kuuluu, jos komissio nyt aloittaa, auttaa toimintasuunnitelman luonnostamisen metsien häviämisen osalta? Tapahtuuko tämä avoimella tavalla niin, että kaikki sidosryhmät voivat osallistua siihen? Meillä on ollut hiukan pettynyt siihen, että komissio jälleen kerran on tuottanut henkilö, henkilökunnan työasiakirja, mikä merkitsee sitä, että muita toimielimiä ei kunnolla kuulla ja että kansalaisyhteiskunnalla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia osallistua kuin silloin, kun tehdään yksi tiedonanto parlamentille ja neuvostolle. Thank you very much. Kiitoksia. Ja sitten voitaisiin kuulla vähän vastauksia komissiolta. Uh, Mr. Lorenzo want to start. Rova Lorenzo ehkä aloittaa. Ja sitten herra Hänli, kumpin päin vain. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Minä aloitan ympäristöosaston puolesta. Tulipa kysymyksiä paljon. Ensinnäkin herra Jadon esittelijän kysymykset Indonesiasta. Olemme aivan samaa mieltä hänen huolensa kanssa, että tämä voi olla ensimmäinen ja hyvä saada se toimimaan, vaikka siellä on vain alun perin sanottiin, että puolet tuotteista vain, niin sanoimme, että ei se käy, ei se ole uskottava, että heidän oli mietittävä uudelleen tehtävä muutokset ottaa koko huonekaluvalmistusala mukaan. Meillä oli erittäin tärkeä tapaaminen kuukausi sitten 25 edustajan kanssa eri ministeriöistä ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Kaikki esittivät oman halukkuutensa olla mukana. Tämä on merkittävä muutos siellä. Siellä on uurastettu kovasti. Ja nyt otetaan koko puuala sataprosenttisesti kaikki sekin, joka edes tulee EU-hun. He tietävät varsin hyvin, että nyt on kyse heidän uskottavuudestaan. Eli jos jokin kansijärjestö löytää jotain vähän hämärämpää rahtia, niin se on myös sitten heidän etunsa mukaista, että kaikki onnistuu kunnolla. Ja totta kai ympäristön pääosastossa ollaan tiukasti sitouduttu siihen, että kansalaisyhteiskunta on mukana vaikuttavasti. Se on tavallaan tae myös sille, että kaikki vaikuttaisi sujuvan hyvin. Olemme tehneet yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jos täällä nyt voin sen sanoa edistyneen kuningaskunnan kanssa. Siellä kehitysyhteistyöosasto on tukenut meitä kovasti. Sitten kysymykset, jotka liittyvät puutavara-asetukseen, vastaan kyllä. Meillä on seuraamuksia, niiden taso riippuu yksittäisestä jäsenvaltiosta ja aika moni jäsenvaltio on saanut jo seuraamuksia. Kyllä järjestelmä toimii. Ja kuten aiemmin totesin, me Sloveniasta, Ruotsista saimme tarkastajia, joiden kanssa menimme Kiinaan selvittämään asioita niin, että tämä iskee myös pikkuhiljaa, näin onkin. Toivottavasti viesti menee perille toimijoille, että heidän täytyy näin toimia. Ainakin EUn puutavarasetuksessa ei ole yksityisen sektorin ongelmia ollut, että he ovat kyllä valmiita sitoutumaan siihen. Ja me voimme kyllä sihteeristölle toimittaa niitä tietoja, joita meillä on joistakin rikkomusmenettelyistä jäsenvaltioiden kanssa, yksityiskohtaisia tietoja seuraamuksista ja toimenpiteistä. Ja sitten tuli kysymys siitä, onko tätä hankalaa täytäntöpana. Kyllä on. Ja kuten totesin alustuksessani, me olemme lähteneet yhteistyö, apu lähtökohdasta kai kokemuksia ensi alkuun, nyt onkin se vain kahdesta vuodesta useimmissa maissa. Tämä on saanut aika hyviä tuloksia, kuten totesin. Joissakin joudut olemaan vähän tiukempia, Varmasti EU ja parlamentti edellyttääkin, että tehdään ensin mahdollisimman pitkälle yhteistyötä, mutta viime kädessä täytyy olla valmis myös kovempaan työhön. Sitten tuli lajisekoituksesta kysymys. Miten olla varma siitä, että me ollaan epä- tai liian kovia? Jos ajatellaan, että on kaikkien etujen mukaista, että kaikki puutavara on laillista, niin mitä ongelmia tulee, jos sitten sekoittaa eri lähteitä ja saadaan tuotteita, joissa voi olla ongelmia, koska siinä sekoituksessa kaikki ketjun osaset eivät ole laillisia lähtökohdaltaan. Eli toimija, joka sekoittaa eri lähteitä, varmasti saa vielä suuremman kannustimen sen takamiseksi, että kaikki lähteet ovat puhtaita asetuksen silmissä. Täällä tuli esille myös kysymys johdonmukaisuudesta. Kun minä puhuin siitä ja yhtenäisyydestä tarkoitin asetuksen soveltamisalaa, mitä tarvetta komissiossa on miettiä sitä uudelleen. En täällä nyt voi sanoa suoraan, mikä sen lopputulos on. Ja arvioimme sitä, kuulemme eri tahoja, mietimme mahdollisia vaikutuksia, joita muutoksilla ehkä on, mutta kuitenkin on tullut sellaista viestiä, että pitäisi uudelleen miettiä jotain asioita. Me ymmärrämme toki myös tämän yhteyden metsäkatotyöhön. Me olemme käynnistäneet selvitystyön metsäkatoasioissa, katsoneet, minkälaista lähestymistapaa olisi syytä omaksua. Odottelemme nyt raportteja tästä työstä. Mitä sitten komissio tuottaakin? Meidän täytyy nyt odottaa näitä kertomuksia ja muitakin aiheita, niin totta kai siihen liittyy aina laaja kuuleminen jäsenvaltioiden kanssa – mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan. Minä niin takaan ei tätä tehdä missään Norsuluutornissa, Verlemontissa eikä missään muuallakaan, vaan hyvin avoimesti. Se on mutkikasta. Moni parlamentin jäsenkin on täällä todennut, että mitä pari-kolme vuotta sitten julkaisimme ensimmäisessä kertomuksessa tästä, niin on nähty, että puun osalta on paljon saatu aikaan myös metsäkadossa. Ja nyt on kyse lähinnä eri tuotteista. Palmuöljy saa paljon julkisuutta, mutta ei se ole ainoa tuote. Me voisimme puhua soijasta, kahvista, kaakaosta, isosta määrästä tuotteita. Tämä liittyy myös tähän seulontatyöhön, jota me teemme. Kyllä, mielenkiintoista kuulla, mitä yhteyksiä on konfliktimineraaleihin. Ehkä minä ymmärsin väärin, mutta luulin, että konfliktimineraaliesitykset saavat innotusta nimenomaan asetuksesta eikä toisinpäin, mutta ei ruveta kiistelemään siitä, kuka on kätilönä tässä ollut. No kun katsotaan hyödykkemarkkinoita, niin varmasti sieltäkin jotain innoitusta voi löytyä, mutta kaikki on kovin mutkikasta. Ajatellaan palmuöljyä, sertifiointijärjestelmiä siellä – Ehkä sieltä löytyy osviittaa. Kiitos. Okay. Selvä. Vielä muutama kysymys. Onko tässä klusterilähestymistapaa ajateltu? ja onko pääosassa mietitty, miten tässä sitten mennään täytäntöönpanon pää tai varapuheenjohtaja Timemansan eh, nosti asian esiin ja tulevina kuukausina varmasti sitten tulee tarkastella sitä, miten eh, tällainen klusteripohjaisesti on mahdollista toimia. Ja toimintasuunnitelma on tärkeää, että paremmin huomioidaan palvelut, ympäristö- ja DEFCO-pääosastojen kanssa on oltu lähes yhteydessä, on Grow ja kaupan pääosasto tulee myöskin huomioida paremmin. Ja toisaalta myöskin jäsenmaat, tätä pitäisin ehkä suurimpana heikkoutena tässä yhteydessä. Ja on todellakin tehtävä parempaa yhteistyötä juuri jäsenmaiden kanssa. Sitten kun tarkastellaan yksityistä sektoria, on todettu, että sitä ei ole riittävän hyvin otettu mukaan. Kun tarkastellaan tätä itse toimintasuunnitelmaa ja sitten kumppanimaita, meillä on eh, on yhteydessä tietty väline, joka nimenomaan pyrkii siihen, että kolmannessa ohjelmavaiheessa yksityistä sektoria vahvistettaisiin. Ja tässä puhutaan muissakin maista kuin niistä, joiden kanssa vapaaehtoisia sopimuksia on solmittu, eli muitakin voi olla mukana. Ja meitä askarruttaa tässä se, että juuri eh, pk-yrityssektoriin saattavat tällaiset eh, muutokset vaikuttaa negatiivisesti. Ja sitten työasiakirjan osalta, sehän katsasti taaksepäin asioissa. Siinä lähdettiin liikkeelle paremmasta sääntelypaketista, jonka myös parlamentti hyväksyi. Ja tätä asiaa on konsultoitu komission yksiköissä, mutta te voitte reagoida siihen, kunhan se saadaan eh, valmiiksi kesäkuun loppuun mennessä. ja eh, konsultit ovat olleet yhteydessä laajasti eh, kumppanimaiden eri toimijoihin ja yksityisen sektorin siellä. Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta ja komission alustuksista. Kiitos myös kolmen valiokunnan kaikille jäsenille. Näin päätämme tämän osan kokouksesta. Kahden minuutin päästä jatkamme komission sen odottelee jo ulkopuolella uusi aihe Envin piirissä.